niin Kiittäisin myös tulkkeja. Pyydän anteeksi, jos puhuin hiukan liian nopeasti omissa puheenvuorossani. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt huomenna äänestämään kello 12.30. 7.9. jatkamme kello 1.